ne jotka on mainittu päätösasemissa. Euroopan parlamentin istuntojakso keskeytetään. Te, jotka ette tule Brysseliin ensi viikolla, ilmoitan, haluan toivottaa teille hyvää lomaa.